Okay, friends, welcome back uh, to Brussels. Uh, we'll start with... Hyvät ystävät, tervetuloa takaisin Brysseliin. Aloitetaan hyväksymällä esityslista. Voidaanko se hyväksyä ilman muutoksia? Kyllä. Näin siirrytään kohtaan kaksi. Puheenjohtajailmoitukset. Tulkkausjärjestelyt tänään. Kaikki kielet paitsi Malta, Bulgaria, Kroatia. Bulgaria on sitten, kun bulgariministeri tulee keskiviikko iltapäivänä paikalle tarjolla. Kaksikymmentäyksi kääntäjä kouluttautuvaa tulee Luxemburgista paikan päälle keskiviikkona. Sitten 27.88.11. pidetyn kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Tähän ei taida olla lisättävää, mikä merkitsee sitä, että olemme kohdassa neljä. Kertomus käynnissä olevista toimintojen välisistä neuvotteluista. Me raportoimme valiokunnalle viime kerralla työntekijöiden lähettämisestä mitään lisättävää tänä päivänä ei ole, mutta kuten että meillä on illalla kokous, jossa työntekijöiden lähettämistrilogi käydään muiden toimineiden kanssa. Se on viides sellainen järjestyksessä. Ja näin olemme päässeet kohtaan viisi. Kysymys on työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumisen työssä liittyviltä vaaroilta annettu direktiivi muuttaminen. Ja nyt päästään tärkeään osaan. Eli annan esittelijälle Äh, Claude Rolandille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Euh, Kiitokset puheenjohtaja. Tosiaankin nyt saamme sitten käsitellä tätä työntekijöiden äh, terveyttä. Puhumme karsinogeneista ja mutageneista. Kiitokset tuesta, jota olen saanut 120 tarkistusta. Tähän on tullut oikein hyviä tarkistuksia ja uskon, että nyt sitten voimme lähteä liikkeelle tästä kiinnostavasta komission tekemästä ehdotuksesta. Ja minä haluaisin korostaa vielä toistamiseen sitä, että komission jäsen Marian Täisen on ryhtynyt tähän hankkeeseen uudemman kerran. Se on hyvä ryhtyä näin palkansaajien ja työntekijöiden suojaamiseksi karsinogeeneiksi ja mutageeneiksi, koska muutoksia ei ollut tehty asiaan reiluun kymmenen vuoteen, joten todellakin nyt merkittävä edistystä tässä on tapahtunut. Ja tässä toimimme sitten hyvinkin dynaamisesti. Tämähän sitten siirtyy eteenpäin. Me olemme ensimmäisestä tehneet työtä, toisesta ja kolmas vaihe on tiedossa. Ja näin me sitten ajattelemmekin käymämme tämän tyyppistä tekstiä läpi uudemman kerran. Ja minähän kerroinkin tästä jo ensimmäisessä vaiheessa, ja minä uskon, että me voimme tieteelliseen työhön pohjautua ja erityisesti tukeutua sitten työmarkkinaosapuolten e, edustajiin sekä ammattiliittojen että työnantajien, jotka todella tietävät, mikä on varsinainen terveystilanne ihan yritystasolla tällä eri, näillä eri sektoreilla. Ja näin voidaan sitten katsoa, miten ensimmäisessä vaiheessakin toimimme mikä kunnianhimoisesti suojataksemme työn työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, mutta muistaen kuitenkin käytännönläheisen lähestymistavan, joka on merkittävä totta kai yritysten kannalta. Eli täytyy luoda sellaista lainsäädäntöä, jota ylipäätään pystyy soveltamaan. Ja näin ollen nyt sitten näistä tarkistuksista, joita olen saanut muutama sana. Yksi yhdestä ja muutamasta, eli siis tässä on tietysti hyviä ehdotuksia, ja uskon, että näistä varmasti voidaan päästä myös yhteisymmärrykseen. Jotkut halusivat mennä paljon pidemmälle, olla vähän täsmällisempiä, ja toiset taas puolestaan päinvastoin, mutta luulenpa, että näistä löytyy suhteellisen helposti välitysratkaisu. Keskustelussa merkittävin asia on varmasti nuo dieselmoottorien päästöt. Ja olen ymmärtänyt näistä tarkistuksista, joita sain, että kaikki itse asiassa ovat sitä mieltä, että kyse on hyvin huomattavasta ongelmasta. Ongelmia tietysti on vähän näkökulmassa, kun ajatellaan vähän eri tavalla tästä asiasta ja miten tätä ongelmavyyhtiä pitäisi purkaa. Jotkut haluaisivat pikemminkin tuollaiset hyvin sitovat raja-arvot ja jotkut toiset taas toivoivat lisää tutkimustuloksia ja sen jälkeen sitten voitaisiin täytäntöön panna myöhemmässä vaiheessa, mutta suhteellisen pikaisesti kuitenkin nämä sitovat raja-arvot. Eli tämä tietysti liittyy tuohon alkuhiiliarvoihin jotkut ehdotuskohdat ovat tietysti sitten vähän monimutkaisempia, mutta Kuitenkin vaikuttaa siltä, että näistä pienistä näkemyseroista huolimatta suhteellisen samoilla linjoilla tässä nyt kuitenkin ollaan. Kuitenkin kiinnittäisin huomiota tässä työssä juuri äsken mainitsemani dynamiikkaan, nimenomaan tällaiseen jatkuvaan työhön. Eli tässä me emme jätä tätä nyt sitten ensimmäisen ja toisen vaiheen jälkeen, vaan me sitten kolmanteen vaiheeseen menemme. Eli ei meidän tässä nyt kannata sitten turhaa taakoittaa tätä toista vaihetta, koska me sitten myös annamme tämän koko prosessin jatkua tulevaisuudessa, koska aineita ja tällaisia eri käsiteltäviä mahdollisia karsinogeenisia aineita täytyy sitten tulevaisuudessa käsitellä vielä reipas joukko lisää. Eli nyt voimme sitten keskustella näistä asioista. Me tietysti haluamme edetä nopeasti juuri siksi, että kolmaskin paketti on jo tiedossa. Eli me emme saa tässä nyt jumiuttaa tätä, enkä jarrutella ollenkaan tätä etenevää lainsäädäntöä. Ja minä tässä heti kärkeen halusin vielä sanoa, että me Maritan kanssa olemme tehneet oikein hyvää työtä ja olemme saaneet hyvät tulokset myös sekä tässä parlamentin jäsenten kanssa että myös kolmikannassa. Ja uskon, että suurin piirtein me olemme sitten ajautuneet muutamin pikkupoikkeuksin samaan, samoille linjoille pöydän ympärillä ja tässä samassa hengessä voimme jatkaakin. Kiitos. Thank you, Mr. Roland. Uh... Kiitoksia, edustaja Roland. Ensinnäkin haluan kiittää teitä tehdystä työstä tämän asian puitteissa. Se on erittäin hyvä pohja keskustelulle. Haluan myös kiittää komissiota sen ehdotuksista jatkamme näiden asioiden työstämistä yhdessä. Kuten näitä tarkistuksista, niin varjoesittelijän roolissa, niin tuetaan Rolainin ehdotusta näistä polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä. Niin kuin käsittääkseni myös neuvostokin tukee tätä ja se on hyvä pohja sille, että parannetaan direktiiviä. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että meidän tulee kunnioittaa sitä prosessia, jota komissio seurailee, jolle meillä on oikein hyvä syytä olla tekemättä näin. Jos ensin katsotaan tätä tieteellistä taustaa SCOEL-komitean kautta ja sitten työmarkkinaosapuolet tarkastelevat tätä asiaa, niin tämä tarjoaa meille vahvan pohjan ehdotuksille. Näinhän olemme tähän mennessä työskennelleetkin. Samalla tietysti kaikki ehdotukset ovat myös luonteeltaan poliittisia. mikä merkitsee sitä, että meidän tulee kyseenalaista niitä ja katsoa näitä prioriteetteja tosissamme. Silloin kun työmarkkinaosapuolet tai tiedeyhteisö välittää voimakkaan viesti, niin minun mielestäni meillä täytyisi silloin olla avokätisemmät tai tiukemmat rajat näille aineille sen mukaan, miten mitä mieltä ne ovat. Meidän tulee siis kuunnella niitä ja tehdä sen perusteella omat päätöksemme. Näin käsittääkseni myös edustaja Runa on työskennellyt ja minä myös. Tämä on erittäin tärkeän mietinnön parissa. Tästä syystä tuen myös dieselpäästöille laitettavaa raja-arvoa ja ja ehdotan alkuhiiliä markkeriksi. Ja näin tämä kattaisi erilaiset moottorit, joten tämä siis sen tutkimuksen pohjalta, jota on tehty, kun on dokumentoitu Pohjoismaisen komitean kannalta tätä ja Alankomainen järjestö on myös tutkinut turvallisuutta. Lisäksi Skoiden työ dieselpäästöistä on olemassa käsittääkseni tuo työ on viety loppuun ja odottamme vain sen julkaisemista. Mutta nyt jo vuodesta 2012 lähtien maailman terveysjärjestö on selkeästi todennut, että dieselpäästöt ovat karsinogenisia. Yli kolme miljoonaa ihmistä on niille altistuneita. Meillä on tieteellinen pohja ja sitten on jäsenvaltiot, joilla on jo nyt näille pakokaasuille raja-arvot. Ja siitä syystä tuen Rolania voimakkaasti tässä kysymyksessä. Meidän täytyy mennä eteenpäin, jotta voimme suojata työntekijöitä. Nyt meillä on siihen tilaisuus. Ja näin annan seuraavalla varjoesittelijälle McIntyrelle ECR-stä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos myös esittelijällemme herra Rolanille. Tämä on osa jatkuvaa prosessia ja varmasti meistä tulee yhä parempia tässä työssä, kun sitä viemme eteenpäin. Uskon, että nämä raja-arvot, joita komission ehdotuksessa on asetettu, ovat monien vuosien yksityiskohtaisen tuloksen seurausta. On tehty arvioitu ja tarkastuksia ja on olemassa oleva ja hyvin tiukka prosessi näiden raja-arvojen määrittämiselle. Me tuemme tätä prosessia. Tämä sitä varten, että kaikki perustuu todistusaineistoon, että katsomme asioita suhteellisesti, että nämä raja-arvot ovat mitattavissa ja saavutettavissa. Ja se, että ryhdytään toimiin, jotta voidaan vähentää kuolemantapauksia ja sairastapauksia, jotka johtuvat karsinogeneista ja muista vaarallisista aineista, on erittäin tärkeää. Uskon myös, että meidän pitäisi tunnustaa hyvät käytänteet silloin, kun niitä on esimerkiksi NEPSin ähm, sopimus, joka tukee karsinogeenia ja mutageenidirektiivin täytäntöönpanoa. Ja siksi tein tarkistukseni 43 ja 119. On erittäin tärkeää, että otetaan käyttöön toimia, joilla varmistetaan, että kaikki altistumiset saadaan niin alhaiselle tasolle kuin vain mahdollista. Eli <clears throat> altistumisraja-arvot pitäisi asettaa sellaiselle tasolle, joka mahdollistaa hallin, tällaisten riskien hallinnoimisen ja Tavoitteena pitäisi aina olla se, että saavutetaan mahdollisimman alhainen taso, alhaisempi kuin mitä lainsäädäntö määrää, niin että jäsenvaltioiden tulisi aktiivisesti nyt investoida tutkimukseen ja rohkaista yrityksiä siihen, että ne jatkuvasti pyrkisivät mahdollisimman alhaisiin tasoihin. Meidän ei kuitenkaan pitäisi summittaisesti määritellä niin alhaisia tasoja, että me pysty panemaan niitä täytäntöön tai mittaamaan niitä. Ja siksi haluaisin korostaa tarkistuksia 28-42 ja tuen myös tarkistuksia 27, 30, 34 ja 41. Kaikki nämä yritykset muuttaa raja-arvoja, niiden täytyy käydä läpi tämä tiukka menettely, joka on myös rajarven asettamisen tasolla. Ja aina kun lisätään aineita, niin sama prosessi pitäisi käydä läpi. Siksi minun ryhmälläni on ongelma esittelijän ehdotuksen ja joidenkin tarkistuksen kanssa, joiden avulla halutaan ottaa ammatillisia raja arvoja käyttöön dieselmoottoreiden pakokaasujen suhteen. 8, 21, 51, 55, 93, 114, 115 ja 116 ovat äh, esimerkiksi tällaisia tarkistuksia. Ja me tiedämme, että komissio ähm, jätti dieselpakokaasut ulkopuolelle äh, ihan käytännön syistä, jotka se esitteli eh, vaikutusten arvioinnin kohdassa 4.2.3, joka tulee komission ehdotuksen mukana. Joten meidän täytyy nyt hyvin tarkkaan harkita eh, sitä, että viemme eh, tässä toisessa vaiheessa näitä tarkistuksia eteenpäin. Tämän lisäksi Skoel on myös sanonut, että terveyteen perustuva kynnysarvon määritelmä äh, ähm, ammateissa dieselmoottorien pakokaasulle ei tällä hetkellä ole mahdollista. Ehkä voisimme löytää kuitenkin ratkaisun. Esimerkiksi parlamentin kantaan voitaisiin lisätä vaatimus, että komission täytyy tehdä äh, lisätyötä. Samoin teimme myös äh, ähm, lisääntymisterveyttä uhkaavien toksiinien suhteen. Eli että komission täytyy palata tässä, tämän asiaan. Ja minun tarkistukseni 53 menee tähän suuhun. Ja samoin tuen esimerkiksi tarkistuksia 58 ja 86. Toinen ristiriitainen aihe ovat nämä polysykliset aromaattiset hiilivedyt, Tiedän, että on ajateltu laajentaa soveltamisalaa ja lisätä raja-arvoja. Vaikka onkin tunnustettu, että näillä on huolestuttavia vaikutuksia työntekijöiden terveyteen. Tarvitaan lisää työtä, jotta voidaan määritellä näiden aineiden ottamisen soveltamisalta. Ja siksi Turkista tuen tarkistuksia 959 ja 87, jossa pyydetään komissiota tekemään lisää työtä tällä alalla. Meidän mielestämme toteutettavuus ja suhteellisuus on otettava huomioon, jos haluamme saavuttaa sellaiset tasot, jotka ovat tehokkaita ja saavutettavia. Ja haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään ja mielelläni menen yksityiskohtiin varjoesittelyn kokoukseen myöhemmin tällä viikolla. Kiitoksia. Thank you, Madam McIntyre. Uh, I give the floor to Mr. Kiitokset tästä McIntyre ja seuraavaksi Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chambon, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, haluaisin vain onnitella esittelijää erinomaista työstä, erinomaista alustasta, jonka hän on luonut. Näin on paljon helpompi päästä sopimukseen. Tämä on hämmästyttävä Ronlainin tapauksessa, mutta näin nyt kuitenkin tällä kertaa tämä näytti onnistuvan ja haluan onnitella ystäväni. Ja onnittelen siitä, että hän on helpottanut meidän tehtävämme. Näin siirryn käyttämään espanjan kieltä, jotta voisin kertoa muutamista yksityiskohdista, jotka ovat Alden tarkistuksia. Ensiksi täytyy muistuttaa siitä, että työntekijöiden terveys on nyt todellakin tässä ihan etusijalla. Ne raja-arvot, mitä valitsemme tässä, niin, ja minkälaiset periaatteet sitten valitsemme, eivät siis koske ketään muuta kuin työntekijöitä, eivät niinkään kaikkia kansalaisia kokonaisuudessaan. Ja näin me sitten nimenomaan kiinnitämme huomiota niihin työntekijöihin, jotka joutuvat altistumaan näille eri aineille työssänsä. Ja siksi tämä altistusaika on niin tärkeä tekijä tässä. Ja, ja sitten tässä on kyse siis ympäristötekijöistä ikään kuin työntekijän terveys, terveyteen totta kai me voimme sitten esittää kunnianhimoisia tavoitteita ja vaatia sitä, että nämä käytännössä saataisiin täytäntöön pantua mahdollisimman nopeasti, niin kuin esittelijä Holeankin jo ehti sanoa. Toiseksi kiinnittäisin huomiota vaikutusten arviointiin ja näiden vaikutusten arviointien täytyy olla erittäin yksityiskohtaisia. Ja kun me nimenomaan teemme lainsäädäntöä näissä kysymyksissä, meidän täytyy ottaa huomioon hyvin monia teknisiä tekijöitä, altistusaikoja, erilaisia määriä. Ja nämä kaikki vaikuttavat aika moiseen uuteen vaatimustasoon yritysten näkökulmasta. Tietysti terveys on etusijalla. Mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa, että se eh, tarjoamme parannuskeino on parempi kuin sairaus, ikään kuin että me tässä nyt sitten liioittele kuitenkaan. Eli meidän täytyy aina muistaa tämä, kun puhumme myös sitten vielä PK-yrityksissä Euroopassa, näistä pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joiden on valtava vaikea yksi kaksi nopeasti sopeutua näihin uusiin sääntöihin. Eli meidän täytyy tarjota myös järkevät soveltamisajat ja muistuttaa se, että me sitten emme sitten aja työntekijöitä työttömyyden tilaan sen takia, että nämä yritykset eivät pysty jatkamaan toimintaansa, sillä työttömyys se vastaa terveyden kannalta huono asia onkin. Ja näin puhumme tietysti tieteellisistä tutkimustuloksista, niitä täytyy hyväksyä yksimielisesti, niiden täytyy olla ristiriidattomia, niiden täytyy perustua vahvaan tieteelliseen näyttöön. Ei pidä tässä nyt nojautua mihinkään heppoiseen epätieteelliseen käsitykseen. Ja tässä puheenjohtajakin jo tästä puheenjohtajakin juuri mainitsi siitä, juuri siitä, että me tarvitsemme vahvaa tieteellistä näyttöä ja tieteellistä tukea. Se on juuri oikea reitti. No niin, ja sitten me ajaudummekin tähän kuuluisaan diesel-ongelmavyyhtiin. Minä en oikeastaan kovinkaan toiveikas ole ratkaisun löytämiseksi, löytämisestä, mutta kuitenkin täytyy miettiä eri työmarkkinaosapuolten näkemyksiä, ei välttämättä ole sopimusta siitä, tästä asiasta alkuunkaan. Kaikki riippuu siitä, onko kyse uudesta dieselmoottorista vai vanhan tyyppisestä ja niin poispäin. Eli tässä ei välttämättä aina ole kyse myöskään tieteellisestä tiedosta, vaan siitä, että halutaan pitää työpaikoista kiinni ja kilpailukyvystä myöskin. Ja näin minun mielestäni näissä dieselmoottoriasioissa täytyy saada yksimielinen tieteellinen todiste viittausaineisto tähän täysin ristiriidatta päätöstemme taakse. Ehkäpä sitten voimme saada yhteisymmärryksen aikaan ja näin sitten kiinnittää huomiota komission vaikutusten arvioinnin pieniin puutteisiin. Komission täytyy nämä tutkimuksensa täytyy saattaa loppuun mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman tarkasti. Muussa tapauksessa tässä me sitten kaikenlaisiin puosku, puoskareihin tukeudumme sekä tässä toisessa vaiheessa että kolmannessa vaiheessa että myöhemminkin ja näin sitten emme pääse puusta pitkälle. Eli joka tapauksessa, kuten jo sanoin, niin ALDE ei tässä ryhdy nyt mitenkään kapulaksi rattaisiin, mutta tällaisia vaatimuksia meillä kuitenkin on. Enkä tässä nyt sen kummemmin tietenkään muistuta siitä, että terveys tai työntekijöiden terveys ei olisi tärkeää. Totta kai se on tärkeää, mutta meidän täytyy suojata sitä vahvoin tieteellisiin perustein. Kiitokset tästä puheenvuorosta. Uskon, kuitenkin, että me emme pääse ajaudu tästä mihinkään aivan äärimmäisen vaikeaan pattitilanteeseen, vaan äänestämme kuitenkin suht helposti. Kiitos. Next. Kiitoksia edustaja Calve Chambu. Seuraavaksi Guengelasta Patrick Lieric. Hän ei taida olla paikalla. Onko joku häntä korvaamasta? Ei kukaan Guesta. Ei. Ja näin sitten mennään eteenpäin. Seuraava kommentoija Karima Deli vihreistä. Niin, Jean Lambert taitaa olla hänen tilallaan. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Karima Deli pahoittelee, ettei päässyt paikalle. Hän on liikennevaliokunnan puheenjohtajana juuri nyt. Hän pyysi esittämään muutamaa yleisluontoisen kommentin eikä niinkään yksityiskohtaisia tarkistuksia. luonnollisestikin meille tärkeää on se, että työperäinen altistuminen, varsinkin raskaana olevien naisten altistuminen karsinogeenille ja mutageenille ja muille myrkyllisille aineille tulee tämän lisäksi, eikä pelkästään osana yleisen väestön altistumista. Tämä on osa sitä, mitä täällä moni muukin on tänään sanonut. Ja kuten tiedätte, olemme sitä mieltä, että eurooppalaiset altistumisrajat, ne ovat rajoiden tulisi olla sitovia. Niiden tulisi olla kaikkein uusimman tiedon mukaisia, eli jatkuvasti niitä täytyy tarkistaa. Eivätkä ne saa ylittää eh, ainakin yhdessä jäsenvaltiossa tuota alintarajaa, sillä Euroopan unioni ei saa syrjiä tällaisella terveysdumppauksella ketään jos se yhdessä jäsenvaltiossa ylittyy, niin sitten ei mitään syytä sille, miksei se ylittyisi muuallakin sisämarkkinoilla. Ilahtuneena katsoimme, kuten esittelijä totesi, että se, että diesel-asiat saadaan tähän mukaan. Ja että olemme valmiita keskustelemaan parhaasta raja-arvosta, joka voitaisiin täytäntöön panna ensiaskeleena mahdollisimman nopeasti. Samalla pitää mielessä, että tärkeintä on poistaa se vähitellen käytöstä mahdollisimman nopeasti. Sehän on tunnettu karsinogeni ihmisille. Ja glyfosaatin kohdallakin sehän haluaa päättää sen käytön viiden vuoden sisään. Eli tällä on merkitystä sille myöskin, miten dieselin suhtaudutaan. Ilahtuneena saamme nähdä myös, että muutkin ryhmät haluavat lisätä muita aineita, joita direktiivi kattaisi. Ja odottelemme näitä keskusteluja tästä ja raja-arvoista, joita eri ryhmät ovat ehdottaneet. Lisääntymismyrkylliset aineet. Euroopan me ei tee riittävästi työntekijöiden suojelemiseksi. Ja meillä on viivettä suhteessa komission näissä aineissa. Meillä on jo naiset, jotka työskentelevät näiden aineiden parissa. Duponin käyttämät aineet Alankomaissa ja on paljon erilaisia lisääntymisterveyteen liittyviä ongelmia siellä. Tämän kaltaiset aineet edelleenkään eivät kuulu direktiivin puolen, piiriin, joten haluaisimme komissiota lisätietoa siitä, että onko se tyytyväinen tähän vauhtiin, jolla aineita sisällytetään. Yleisviesti siis meidän ryhmältämme on se, että odottamme sitä, että saadaan käyttää rakentavia ja hyviä neuvotteluita tästä äärimmäisen tärkeästä asiasta, jolloin rakennetaan sellaista Euroopan unionia, joka todella suojelee työntekijöitä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Laura Agea EFDDstä ei näytä olevan paikalla. Onko täällä joku häntä korvaamassa? Ei. Ja sitten ENF. Joel Melangekaan ei ole paikalla. Eli Kun tässä nyt oli muutama kysymys, jotka oli suoraan esitetty komissiolle, niin ehkäpä voisimme pyytää Stefan Uussonia, joka on ympäristöpääosastolta käyttämä puheenvuoro. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja, esittelijä, varjoesittelijät, hyvät jäsenet. Minä voin puhua ihan lyhyesti. Suurin osa asioista on tullutkin sanottua ja on hyvin syvällinen ymmärtämys tästä prosessista täällä salissa. Sitä minun ei tarvitse esitellä. Olimme erittäin iloisia nähdä tämän mietintöluonnoksen, joka on hyvin laadittu ja joka pohjaa tietenkin CMD yhdestä tehtyyn erinomaiseen työhön. Haluaisin vain nostaa esiin muutaman asian. Monet teistä viittasivat tähän toistuvaan prosessiin. Herra Roland selitti tämän oikein hyvin. Ja haluaisin vain vakuuttaa teille, että tämä on jatkuva prosessi. Ehdotus seuraavasta määrästä aineita on menossa vaikutusten arviointiin eh, lautakuntaan. Tämä on osa tätä prosessia helmikuun lopussa ja todennäköisesti prosessi eh, päättyy juuri ennen pääsiäistä. Ehm, tämä on siis käynnissä. Me kuulemme työmarkkinaosapuolia sopimusten 154 artiklan mukaisesti tulevista aineista. Olemme kuulleet niiden vastaukset ja olemme valmistelemassa nyt seuraavaa tarkistusta, joka olisi CMD4. Eikä ole mitään syytä ajatella, että me pysäyttäisimme tämän prosessin, vaan se jatkuu. Mutta kuten herra Roland jo sanoi, tämä on hyvin ähm, raskasta työtä. Meidän täytyy käydä läpi tämä tieteellinen äh, työ ja sitten meidän on kuultava yhdistyksiä, työmarkkinaosapuolia ähm, ja löydettävä tasapaino, äh, jatkettava tätä, mutta halusin vain sanoa, että emme pysty käsittelemään kaikkia aineita samalla. Formaldehydi kai mainittiin yhdessä tarkistuksista. Se on tulossa äh, maaliskuun lopussa huhtikuun alussa uudessa ehdotuksessa. Sitten, kuten sanoitte, puheenjohtaja, me seuraamme tätä prosessia, eli otamme eh, tieteellisen eh, tiedon ja sitten eh, vaikutusten arvioinnin jälkeen ehdotamme sitä, mistä työmarkkinaosapuolet ovat sopineet. Emmekä ole vielä tätä käytäntöä muuttaneet. Tämä on poliittinen keskustelu, joka teillä täällä on me olemme tietenkin valmiita auttamaan teitä tulevaisuudessa keskusteluissa neuvoston kanssa siitä, miten tätä poliittista prosessia hallinnoidaan, joka hyvin menestyksekkäästi saatiin eh, hoidettua CMD yhdessä. Sitten cmd yhden tuloksista me eh, Edistymme tässä tutkimuksessa niin kuin suunniteltu ja tulemme vastaamaan, kuten CMD1-tarkistuksessa sovittiin ja teemme siis arvion vuoden 2019 alussa. Tämä on siis aikataulussa. Ja sitten minun pitäisi ehkä vielä puhua NEPSistä. Me arvostamme monia varjoesittelijä McIntyren tarkistuksia, niin on sanottava, että on yksi tarkistus, joka viittaa NEPSI-sopimuksen osapuoliin, että eh, ne ovat saaneet poikkeuksen osasta direktiiviä. Enkä eh, minä usko, miten, ymmärrä, miten tämä voisi oikeudellisesti olla mahdollista. Se tarvitsisi enemmän kuin vain yhden tarkistuksen täällä mutta se, että luetteloidaan työmarkkinaosapuolten sopimukset ja että niille annetaan suurempi painoarvo, on erittäin mielenkiintoinen ehdotus, koska me tuemme näitä sopimuksia koska tiedämme, että tämän direktiivin täytäntöönpano on se, mikä on tärkeää. Ja sitä varten me tarvitsemme, että työntekijät ja yritykset tekevät yhteistyötä. Ja siksi tämän tyyppiset sopimukset, kuten NEPSI, ovat erittäin tärkeitä mutta että sillä olisi laillinen vaikutus, emme oikein tiedä, onko se mahdollista. Sitten meidän täytyy tietenkin olla hyvin varovaisia kaikkien määritelmien suhteen, jos me siteeraamme esimerkiksi psykotoksisia äh, lääkeaineita, meidän on tiedettävä tarkkaan, mistä puhumme, koska äh, aine tai määritelmä, joka on tässä direktiivissä, vaatii sitten työnantajalta suoraa korvausvelvoitetta. Aine on siis korvattava. Meillä täytyy olla siksi tiede tukenamme. Meidän täytyy olla hyvin selväsanaisia. Jos otamme jo käyttöön uusia termejä direktiivissä, meidän on tiedettävä, mistä on kyse, koska mitään arviota ei ole. Tämä on automaattista aineen korvaamista, jos se on teknisesti mahdollista, ja sillä voi olla vaikutusta esimerkiksi sairaalahoidossa jos sinne laitetaan joku eh, nimi, joku lääkeaineen nimi esimerkiksi. Tämä keskustelu on ollut hyvin selvää. Me komissiossa emme päättäneet, että meillä olisi riittävästi oikeusvarmuutta ottaa tämän mukaan, eikä meillä ollut myöskään yhteisymmärrystä työmarkkinaosapuolten kesken. Siksi eh, emme ehdottaneet tätä, mutta tietenkin tulemme seuraamaan keskusteluja täällä ja keskustelua neuvoston kanssa hyvin tarkkaan ja mielellämme autamme tässä prosessissa. Päätän puheenvuoroni tähän ja tietenkin, jos teillä on yksityiskohtaisia kysymyksiä, mielelläni vastaan niihin. Kiitos puheenjohtaja. Thank you for... Kiitoksia. Haluaako edustaja Ronan lisätä jotain vielä? Rapi- rapidement. Niin, nopeasti No, me tietysti toivomme, että tässä nopeasti etenemme ja sitä, että kaikki olisivat samaa mieltä todellakin siitä, että tämä haaste on hyvin kiireinen. Tämä on työntekijöiden kannalta hyvin olennainen asia heidän terveytensä kannalta ja tietysti myös yritykset pidämme mielessä. Ja toiseksi me tarvitsemme tätä lainsäädäntöä ja haluamme tämän lainsäädännön tietenkin välttääksemme terveysperusteisia kilpailuvääristymiä sisämarkkinoilla. Ja minä tässä ensimmäisessä ainekokonaisuudessa viittasinkin tähän asiaan. Eli meidän täytyy tietysti muistaa pk-yritykset, mutta me emme tietenkään saa antaa sellaista kuvaa, että he eivät olisi samassa asemassa kuin suuret yritykset, vaan täytyy antaa pk-yrityksille enemmän aikaa sitten sopeutua näihin uusiin vaatimuksiin. Ja dieselistä No dieselkeskustelu ei tietenkään ole täällä päättynyt, mutta tämä keskustelu jatkuu ja minä huomauttaisin, että tässä monet asiat ovat lainsäädäntöpuolella eh, edistyneet, erityisesti Saksassa ja Itävallassa ja myös tuo, mitä Alankomaissa on tapahtunut. Eli tässä ollaan päästy eteenpäin tietenkin, vaikka, ja kaikki tietenkin tietää, et, tietävät, että dieselkaasu, pakokaasupäästöissä ongelmia on, eli sitäkin kenttää täytyy vielä lisää säännöstellä. Ja vielä lopuksi tähän, niin kuin te sanoittekin tuosta NEPSistä, McIntyrekin siihen viittasi. Eli meidän täytyy muistaa yritysten ja itse sektorin aloitekyky. Ja uskon, että NEPS NEPSI on oikein hyvä esimerkki juuri tästä aloitekyvystä ja täytyy myös muistuttaa sitten yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta, joka on merkittävää ja niiden täytyy tietysti sitten näihin työmarkkinasopimuksiin tukeutua näin sääntöjä laatiessaan, mutta ne voivat ikään kuin edetä jopa lainsäädäntöä nopeammin. Eli tässä täytyy nähdä sitten tuo yhteiskunnallisen vastuun sopimusten mahdollisuus myös. Ei tietenkään sitten noin vain itsestään lainsäädäntöä ryhdytä soveltamaan. Eli tässä ikään kuin voidaan mahdollisesti muuttaa tätä lainsäädäntöä, jonka kautta sitten myös sektorilla, varsinaisella yrityspuolella voidaan toimia paremmin ja saada sitten lainsäädäntöä sovellettua paremmin joka tapauksessa kärsimättömästi tässä jo odottelenkin työn jatkoa. En sano, että alkua, koska tässähän me jatkamme tätä työtä. Olen varma, että jatkamme sitten samaan henkeen kuin tähänkin asti tuossa ensimmäisessä vaiheessa. Ja nyt meillä on sitten taas lisää kokemusta kertyneenä voidaksemme tehdä tehokkaasti työtä ja saada mahdollisimman laajapohjaisen välitysratkaisun ja päästä kolmikantaan neuvotteluihin pikapuoliin ja sitten kolmanteen ja neljänteen vaiheeseen. Thank you, Mr. Roland, and thank you. Kiitoksia, edustaja Roland. Kiitoksia kaikki muutkin, että otitte osaa tähän keskusteluun. Aivan selväksi kävi mielestäni tämä aikataulu. Kysymys on siitä, että säästää ihmishenkiä, mutta kysymys on myös siitä, että saadaan tuloksia aikaiseksi EU:ssa. ssa Meillä on mahdollisuus tehdä päätöksiä näistä ehdotuksista. Ja kuten komission edustaja Ulsson mainitsi jo vuoden 2019 alusta lähtien. Jos me silloin onnistumme, saada tuloksia, onnistumme saamaan tuloksia aikaiseksi, silloin voimme osoittaa äänestäjille eurooppalaisille, että me olemme poliittinen voima, joka saa aikaiseksi tuloksia, sellaisia, jotka ovat tärkeitä tavalliselle kansalaiselle. Ja mielestäni se olisi hyvä loppu lausunto tämän erittäin hyvän keskustelun jälkeen. Äänestys 21.–22. helmikuuta työllisyysvaliokunnassa. Näin siirrytään eteenpäin kohtaan kuusi. Kyseessä on ehdotus neuvoston suositukseksi laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista. Annan puheenvuoron itselleni. Ei sittenkään. Aloitankos Kuten tiedätte, 50. komissio julkaisi ehdotuksen neuvoston suositukseksi eurooppalainen laatu ja laadukas ja tehokas oppisopimuskoulutus. Se oli seurausta vuonna 2016 uusien taitojen ohjelmalle Eurooppaan. Tavoitteena on tarjota johdonmukaiset puitteistot oppisopimuskoulutukselle, jotka pohjaavat yhteisen käsityksen siitä, mikä on laatu ja mikä on tehokkuus. Ja näin ollen suositukset sisältävät myös kriteerit oppimis- ja työskentelyolosuhteiksi. Ne ovat kirjallinen sopimukseksi, opiskelun tulokset, pedagoginen tuki, työpaikan komponentit, palkka tai korvaus, sosiaalinen suojelu, työturvallisuusehdot. Ja tämä suositus kattaa myös joitakin kriteereitä puitehdoiksi mukaan lukien säännöstelypuitteiston, työmarkkinaosapuolten yritysten mukanaolon joustavat polut urasuuntauksen ja liikkuvuuden takaamisen. Meillä on ainakin muutama yhteisosallistuja tähän ehdotukseen ja antaisin Haluaako joku käyttää puheenvuoron tai Chaba? Shogor, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Hyvin suunniteltu oppisopimusjärjestelmät ovat hyödyllisiä kaikille osapuolille. valmistelevat nuoria työmarkkinoiden vaatimuksiin ja helpottavat heidän siirtymistään koulutuksesta työhön. Luovat myös arvoa työntekijöille, työn, työnantajille. Työnantajat saavat oikeanlaisia pätevyyksiä vahvistamalla niitä oppisopimuskoulutettavissaan. Tällä tavoin saadaan parempaa talouskasvua ja parempia työllisyysastetta. On myös muistettava, että sellaiset maat, joissa on pitkät perinteet oppisopimuskoulutuksesta, ovat myös niitä, jotka ovat kestävimpiä talouskriisin iskiessä. Kaikki tämä aiheuttaa sen, että olisi erittäin hyvä parantaa oppisopimuskoulutusta ympäri Eurooppaa ja meidän pitäisi käyttää hyödyksemme tämän neuvoston suositus. Täällä parlamentissa me olemme nyt hyvässä vaiheessa. Sihteeristö on tehnyt erittäin kattavan yleiskuvan tärkeimmistä asioista, joita pitää käsitellä, jotta saamme aikaan yhteisen näkemyksen siitä, mitä laadukas oppisopimuskoulutus EU-ssa tarkoittaa. Erityisesti haluaisin korostaa tässä tarvetta helpottaa yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, koulutuslaitosten ja muiden sidosryhmien välillä, että saadaan aikaan muodollinen järjestelmä, joka valmistaa laadun ylläpidän ja sitten pitäisi poistaa turhat esteet ja mahdollista oppisopimuskoulutus myös vanhemmille ikäryhmille ja paremmin ottaa työntekijät mukaan oppisopimuskoulutettavien rekrytoinnissa. Mm, on muutamia asioita, joita voisi lisätä tähän teksti sitä huolimatta, että meillä on olemassa olevia oppisopimuskoulutusjärjestelmiä joissakin jäsenvaltioissa. Eh, tilastot osoittavat suuria eroja eri valtioiden välillä. Viimeisemmän eurobarometritutkimuksen mukaan eh, oppisopimuskoulutuksen osallistumisaste eh, on 5 prosenttia Bulgariassa ja 53 prosenttia Itävallassa. Minun, maassani, minun maani on myöskin kovasti jäljessä tässä asiassa ja näiden maiden pitäisi saada erityistukea. Lisäksi työnantajilla on erittäin tärkeä rooli oppisopimuskoulutuksen onnistumisessa ja työnantajien mukaanottaminen, erityisesti pk-yritysten mukaanottaminen on haastavaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että pk-yritykset ovat usein vähemmän kiinnostuneita ottamaan oppisopimuksella eh, työskenteleviä. Ja siksi pitäisi lisätä eh, tiedotusta oppisopimuskoulutuksen hyödyistä, antaa eh, rahallista ja ei-rahallista tukea pk-yrityksille ja vähentää byrokratiaa. Lisäksi meillä on eh, vertailukelpoisten eh, tietojen puutetta oppisopimuskoulutuksesta jäsenvaltioissa, joka voisi parantaa toimien täytännönpanon valvontaa. Ja neljänneksi Eh, eräs tärkeä asia olisi rohkaista oppisopimusohjelmia, joita on kohdistettu yksilöihin, joilla on oppimisvaikeuksia tai ehm, jotka ovat eh, sosiaalisesti heikommassa asemassa. Tässä on hyviä esimerkkejä Saksasta tai Itävallasta eh, ja näitä esimerkkejä olisi hyödynnettävä ja kovasti odotan hedelmästä yhteistyötä muiden allekirjoittaneiden kanssa. Thank you, Mr. Sobor. I'll give the floor now to the... Uh... Kiitoksia. Ja näin sitten SDn edustaja, edustaja Lopes saa puheenvuoron. Muchas gracias, eh, presidente. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, No, olen pahoillani siitä, että varjoesittelijä Gutierrez ei ole päässyt paikalle, mutta hän on kuitenkin välittänyt minulle tiedot siitä, mitä ryhmällämme on sanottavaa tähän asiaan ja siitä syystä tässä nyt sitten puhunkin ja tästä suullisesta kysymyksestä eri toten. Ja aluksi täytyy muistuttaa, että on oikein hyvä, että tällaiset suositukset on otettu käyttöön ja täsmennetään ja ja poistetaan puutteita ja suojataan työmarkkinoilla haavoittuvimmassa asemassa olevia työntekijöitä ja näin sitten voidaan tarjota tehokkaita ja myös laadukkaita oppisopimusmahdollisuuksia uusille työmarkkinoille, havittelijoille. Ja näin tällaiset käytänteet todellakin tarjoavat laadukasta asiaan keskittyvää koulutusta, joka sitten todellakin on hyödyllinen sen henkilön kannalta, joka tätä oppisopimuskoulutusta seuraa, mutta myös sen kouluttajan kannalta, yrityksen kannalta tai niin poispäin, koska saadaan oikean tyyppistä työvoimaa markkinoille. Meidän ryhmämme ei sen kummemmin hankaluuksia nyt ole tässä tekstistä löytänyt, ei yleisesti eh, ottaen ainakaan, mutta kuitenkin me kaipaisimme vähän parempaa konkreettista osviittaa siitä, millä tavalla tässä käytännössä toimitaan, mikä on se väline, jota komissio on halunnut käyttää ottaakseen meidätkin mukaan tähän työhön vielä tarkemmin. Tässä puhutaan artikloista 153 ja 156 mutta komissio on kuitenkin päättänyt tällaisen suositusasian toisen oikeusperustan pohjalta, vaikka noiden mainitseminen artikloiden pohjalta olisi voitu toimia kyllä. Ja jos ajattelen nyt sitten meidän viimeistiä kolmea vuotta, niin me olemme tästä valiokunnasta jo moniakin suosituksia laatineet, emme pelkästään juuri tästä asiasta, vaan monesta muustakin asiasta, emme pelkästään välttämättä juuri näistä haavoittuvimmassa asemassa olevista, ja myös muun muassa työ, pitkistä työttömyyskausista muun muassa. Ja korostaisin sitä, että kun olemme katsoneet tuota unionin tuomioistuimen erilaisia päätöksiä, niin on sellaisia yrityksiä, jotka ovat tehneet sopimuksia ainoastaan opiskelijoiden kanssa ja näistä täytyy sitten saada selvät sävelet myös siihen, ettei ole tällaisia erilaisia sääntökenttiä olemassa. Voidaksemme tarjota parempaa oikeusturvaa ja oikeusvarmuutta. On aivan selvää, että tuo toissijaisuusperiaate on merkittävä. Ainahan tämän tyyppisissä teksteissä se pitää ottaa huomioon Totta kai tämä on yksi osa unionin lainsäädäntöä, se on selvää, mutta ei tässä kuitenkaan voi toimia väärällä tavalla laajasti sellaisilla alueilla, joita perustamissopimukset eivät meille salli. Emme me voi muist unohtaa tuota oikeusperustaa myöskään, eli meillä on ikään kuin tällainen täydentävä rooli kansalliseen lainsäädäntöön tässä asiassa. Ja minä haluaisin myös sitten muutaman sanan esittää myös komission suuntaan vuoden 2014 suosituksista nimenomaan harjoittelujaksojen laatu olisi tuolloin 2014 kyseessä. Mihin on nyt päästy? Onko asia edistynyt? Mitkä keinot ovat toimineet, mitkä puolestaan eivät? Koska tässä nyt vuosikausia on jo kulunut. Ja jos me käytämme tällaista samantyyppistä välinettä ja otamme sen sitten uudelleen käyttöön tässä uudessa äh, haavoittuvien työntekijöiden ryhmässä, niin eikä se ole toiminut tähänkään mennessä, niin ehkä sitä kannattaisi miettiä uudelleen. Ja sitten meidän täytyy myös sit muistaa se, mitä meidän ryhmämme tiiviisti ja tiukasti suosittaa jumiajautuessamme aina rahoituspuoleen myös huomiota ja myös hallinto, hallinnon näkökulmaan. Eli meidän täytyy muistaa se, että me saatamme ajautua siihen vaaraan, että me luomme tällaisen suositusluettelon ja annamme ne sitten julkisille viranomaisille, mutta emme muista miettiä, miten kustannukset katetaan. Kiitos. Thank you. Then I'll give... Kiitoksia edustaja Trebesius seuraavana ECRstä. Oh, niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijälle. Ja voin vähän yhtyä siihen, mitä hän sanoi, koska on totta, että EU:ssa ssa tuossa kohdin nuorisotyöttömyys on alhaisin niissä maissa, joissa on tällainen selvä kaksi jakoinen koulutusjärjestelmä puitti Saksasta, mutta myös Alankomaista, Tanskasta. En tiedä, miten järkevää on viedä tällaisia malleja, että saataisiin aika parempia tuloksia nykyisissä kriisimaissa, vaikka periaatteessa se onkin järkevä ja haluaisimme sitä tukea. En kuitenkaan ole aivan vielä ymmärtänyt, miten EU tämän tavoitteen haluaa saavuttaa, koska mielestäni tämä neuvoston ehdotus ei ole riittävän selkeä. Minun mielestäni tämä on ehkä taloudellinen ongelma. Tässä sanotaan esimerkiksi, että hyvin laaditut koulutusjärjestelmät hyödyttävät sekä työntekijöitä että työnantajia. Samanaikaisesti vaaditaan laadukasta koulutusta ja se on varmasti hyvä ja oikea ajatus, mutta se on ehkä vähän toiveajattelua. Joissakin yksinkertaisissa ammateissa tämä on mahdollista palveluissa tai kaupassa, mutta sitten sitten on sellaisia vaikeitakin ammatteja, käsityöläisammatteja, jossa se ei niin onnistu. Tässä esimerkkejä minun maastani juuri käsityöläisammateissa tällainen oppisopimuskoulutus on mm, erityinen. Meillä on siis oppisopimuskoulutettavia, joita yritykset kouluttavat ja se ei ensinnäkin kannata, ei kannata yrityksille, koska investoidaan tähän nuoreen. Sitten on toinen, toinen taso, kisällitaso. Hän on jo hyvin koulutettu työntekijä, mutta hän ei Saksassa kisällinä vielä saa omaa yritystä perustaa silloin, kun henkilö työskentelee yrityksessä kisällinä, niin yritys hyötyy hänestä tai, hän, tai yritys saa tällä tavoin koulutuskustannukset takaisin. Sitten tulee vasta kolmas vaihe, eli mestarikoe, jonka kisälli sitten joidenkin vuosien jälkeen voi tehdä, ja silloin hän vasta voi perustaa oman yrityksen. Tämä kisällivaihe on erityisen eh, kiinnostava yrityksille, koska silloin ne saavat takaisin eh, ne eh, rahat, jotka yritys on investoinut ehm, oppisopimuskoulutettavaan oppipoikaan. Ja nyt EUn e järjestelmä on kuitenkin vääristänyt tätä, koska yrityksillä ei ole mitään kannustimia kouluttaa oppisopimuskoulutettavia eh, ja aiheuttavat ainoastaan kilpailua omalla omalla alueellaan tätä kautta. Tämä on riski, että vaikka monet näistä aloitteista ovat hyvin tahtovia, niin pitäisi löytää mahdollisuuksia, että voitaisivat yritykset osallistua vapaaehtoisesti tai sitten, että jäsenvaltioille annetaan riittävästi liikkumavaraa, että ne voivat kokeilla sopeutettuja malleja, jotta ei vääristetä omia markkinoita. Ja työmarkkinapolitiikka on myös kansallista toimivaltaa. Olen Lopesin kanssa samaa mieltä siitä ja sen pitää sellaisena pysyä. ECR ei hyväksy poikkeuksia tästä ja siksi me tuemme tätä, että direktiivi ei ole sitova. Ja meillä on kyllä yleisesti ottaen myönteinen näkemys tästä ja siksi ESR voi tukea tätä mietintöä. Thank you. Uh, I would... Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron alde mutta en näe ketään paikalla. Harkin ei ole paikalla eikä ole ketään häntä korvaamassakaan. Tänne González sen Guesta. Olkaa hyvä. Kiitokset. Kiitokset esittelijälle tosiaankin tästä työstä suullisen kysymyksen eteen päätöslauselmasta. Ja aika monia kohtia tosiaan meille käykin samoin kuin neuvoston kanssa, eli me sinänsä olemme samaa mieltä neuvoston kanssa puiteehdotuksesta sopimuskoulutusten laadun ja tehokkuuden takamiseksi. Tämä ehdotus vaikuttaa hyvin kiinnostavalta. Me olemme puhuneet tästä jo useampaan otteeseenkin, kun esimerkiksi työntekijät, tällaiset harjoittelijat, jotka eivät sitten saa samoja etuja ovat huonommassa asemassa ja näin näistä työpaikoista helposti tulee epätyypillisiä ja huonot suhteet niissä ovat sitten ja edut myös. Ja tässä täytyy nyt kiinnittää huomiota koulutusjärjestelmän muutokseen, myös työmarkkinoiden muutokseen ja sen siitä syystä kiinnittää enemmän huomiota tähän oppisopimuskoulutukseen ja siirtymävaiheeseen kun työmarkkinat jatkuvasti ovat muuttumassa ja tämän oppisopimusjärjestelmän kautta voisimme luoda vakautta tällainen oppisopimuskoulutus on ollut monessa valtiossa käytössä parin vuoden sopimusten aikana, mutta sitten on tehty erilaisia rakenneuudistuksia eri työmarkkinakysymyksissä ja näin on ajateltu sitten paljon hankalampaan tilanteeseen ja näin sitten oppisopimuskoulutuksessa olevia ikään kuin käytetään täsmälleen samassa työssä kuin varsinaisia palkansaajakin ja näin ristiriitaisuudet ovat hyvin suuria. Eli meidän täytyy taata sitten se, että kyse on todella laadukkaasta koulutuksesta, jota tarjotaan näille työntekijöille, näille harjoittelijoille ja me haluamme luoda sellaisen kartan, selvän tiekartan ikään kuin työmarkkinoille E jotka sitten toimisi kaikissa unionin valtioissa sekä Saksassa että Alankomaissa, joissa tämä on toiminut pitkästi, pitkään hyvin, mutta Espanjassa ja Italiassa tilanne on ollut aika toisenlainen, ei välttämättä ole selvitty ihan samalla tavalla kun meillä on myös nykyisin suuri nuorisotyöttömyyden määrä ja näin sitten varsinaisia pysyviä työsopimuksia on muutettu tällaisiksi oppisopimuskoulutuksiksi, joista maksetaan vähemmän. Eli me haluamme tällaisen laadukkaan selkeän harjoittelujaksojen kehyksen koko Eurooppaan ja siihen, että oppisopimuskoulutettavan ja yrityksen tai koulutusta tarjoavan välillä olisi kirjallinen sopimus aina olemassa. Ja sitten jos ajattelemme korvauksia ja palkan, tällaista palkan tyyppistä maksua. Me äh, nimenomaan tulevan menestyksen takaamiseksi me tarvitsemme työmarkkinamuutoksia myös rahoitusohjelmiin. Näin. Ja sitten täytyy myös valvoa sitä, ettei nuoria tällaisiin sopimuksiin vain käytetä hyväksi ja äh, sitten rahoitusta ei löydy taas yhtään mistään. Eli meidän täytyy nyt tarjota myös maaseutualueille riittävästi joustoa, jotta eh, nekin voivat tästä hyötyä. Sitten täytyy kiinnittää huomiota myös vammaisiin ja muihin erityisryhmiin. Ja tähän siis valvontajärjestelmää todellakin tarvitaan, voidaksemme todella taata oppisopimusjärjestelmän tehokkuuden. Ja tällaisten käytäntöjen pitäisi nimenomaan estää se, että nuoria käytetään työssä oikeastaan maksamatta heille juuri mitään, ja että tämä järjestelmä voisi toimia myönteisesti eikä sitten ajautuisi mihinkään entistä huonompaan tilanteeseen. Kiitos. Uh, uh, Kiitoksia. Ja sitten vihreistä seuraava puhuja. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Öö, olitte ihan oikea-aikainen valinta tässä, siksi en päässyt heti keskustelun alusta lähtien tänne paikalle. Halusin kuitenkin keskustella tästä aiheesta, koska olen sitä mieltä, että tällainen viitekeyksenä toimiva asia, silloin kun kysymys on oppisopimuksista ja siihen liittyvistä kriteereistä on äärimmäisen tärkeää, sillä se mitä on nähdä viime vuosien aikana on, että meillä on niin paljon variaatiota jäsenvaltioiden välillä, että oppisopimuskoulutuksen osallistuvien on erittäin vaikea osallistua rajoja ylittävään toimintaan ja samalla tästä on tullut myös erittäin hankala vertailukohta kun halutaan vertailla näitä erilaisia oppisopimuksia keskenään. Ja itse asiassa jossakin jäsenvaltiossa pyritään hyväksikäyttämään varsinkin nuoria ja nimittää oppisopimuksiksi sellaisen sopimuksen, jota todellakaan siksi voi nimittää. Ja siitä syystä olisi tärkeää saada hyvälaatuinen puitteisto tälle asialle. Ja meillä pitäisi olla kriteerit, joihin jokainen jäsenvaltio vastaa silloin, kun kysymys näistä sopimuksista on. Korvauksen tulisi olla oleellisessa osassa. Näistä sopimuksista tulisi maksaa. Meillä tulisi olla sitovat sopimukset eikä kyseessä saisi olla pelkästään sopimuksia, joiden avulla rekrytoidaan halpaa työvoimaa, vaan kyseessä tulisi olla todellinen oppiminen sille, joka koulutukseen osallistuu. Tämä on valtava haaste meille kaikille Euroopan unionissa. Meidän täytyy varmistaa se, että akateeminen koulutus on samanarvoista, sillä hyvin usein akateemista uraa tai koulutusta pidetään lähtökohtaisesti arvokkaammaksi yhteiskunnalle. Ja minusta meidän tulisi katsoa enemmän näitä oppisopimuksia, jotta ne olisivat samalla tasolla. Moni on myös maininnut sen, että liike täytyy olla tärkeässä roolissa tässä asiassa, sillä kysymys on siitä, että toimiiko Euroopan unioni menestyksellisesti markkina-alueena tulevaisuudessa. Kaikki se riippuu siitä, miten tulevaisuuteen suuntautunutta meidän työvoimamme on. Ja aivan liian usein yritykset vieläkään eivät kanna vastuuta siitä, että itse asiassa investoidaan siihen, että meillä on hyvin laadukasta työvoimaa myös tulevaisuudessa. Ja mielestäni nimenomaan laatuun investoiminen olisi tässä suhteessa tärkeää ja täytyisi kantaa enemmän vastuuta. Siksi minusta olisi tärkeää tässä kohdin myös huomioida, että tässä on oikea tie käytävän. Ja vaikka se maksaisi jotain, niin se olisi kuitenkin hyvin investoitua rahaa, koska siitä olisi sitten hyötyä tulevaisuudessa. Puheenjohtaja, kiitoksia. EFDDstä joku? Ei. ENFstä? Ei. Työllisyyspääosasto. Olkaapa hyvä. Edustaja Bachmann. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon ja me toivotamme tervetulleeksi tämän, äh, tämän Euroopan parlamentin seurannan tälle aloitteelle. Haluaisin vain korostaa sitä, että tämä on aloite, joka on hyvin myönteinen. Olemme saaneet hyvin myönteistä palautetta työmarkkinaosapuolilta tämän ehdotuksen hyväksymispäivämäärä työmarkkinaosapuolet sekä työnantajapuolet että äh, ammattiyhdistykset antoivat lehdistötiedotteita, joissa toivotettiin tervetulleeksi tämä aloite. Tietenkin oli äh, joitakin ehdotuksia äh, sisältöön liittyen, mutta tämä oli asia, jota ne kovasti odottivat Euroopan komissiolta. Ja nyt tietenkin on käytävä neuvosto tuossa neuvotteluja. Haluaisin korostaa sitä, että tämä on aloite, joka pohjautuu laajalle työlle, jota me olemme tehneet Euroopan oppisopimusallianssin puitteissa. Tämä on laaja, sidosryhmävetoinen aloite, jossa on mukana kauppakamareita, työmarkkinaosapuolia ja myöskin itse oppi sopimuskoulutettavat nuoret ovat olleet mukana, koska olemme viime vuonna perustaneet eurooppalaisen oppisopimuskoulutettavien verkoston, jotta heidänkin äänensä voi tulla kuuluville päätöksenteossa kun on kyse oppisopimuskoulutettavien oikeuksista. Ehdotuksen sisällöstä muutama sana. Me yritimme katsoa kahta eri toiminnan tasoa. Me määritellimme ensin kriteerit, joissa keskitytään itse oppisopimuskoulutukseen, enemmänkin oppijan näkökulmasta, mitkä ovat hyödyt, mitkä ovat ennakkoehdot, joiden on oltava voimassa, jotta siitä tulisi menestyksekäs oppimiskokemus ja tässä katsomme erityisesti oppimista, mutta myös interaktiota, Äh, läheistä yhteistyötä yrityksen äh, ja ammattikoulutuslaitoksen välillä. Ja sitten vastavuoroinen valvonta, sitä on tehtävä kummallakin puolella, jotta varmistetaan, että oppisopimuskoulutettava äh, lopulta saa tasapainoisen oppimistuloksen aikaan sekä ammattiin liittyviä taitoja oppii, että yleisiä elämäntaitoja. Tässä katsotaan myös työterveyttä ja turvallisuutta. Näiden ehdojen, ehtojen on tietenkin täytyttävä, niiden on oltava kansainvälisten standardien ja lainsäädännön mukaisia. Toinen kriteeristö liittyy puiteehtoihin, koska oppisopimuskoulutettavat eivät elä missään tyhjiössä, ne ovat, ovat osa laajempaa ää, ammatillista koulutusjärjestelmää, joka on osa laajempaa koulutusjärjestelmää. Eli jotta ää, opisopimuskoulutus olisi menestyksekäs ja korkealaatuinen koulutustie, sen ympärillä täytyy olla tietynlaiset järjestelmälliset puitteet, joissa katsotaan esimerkiksi sitä, että pitäisi olla selvää säännöt, jotka liittyvät osapuolten velvollisuuksiin. Me myös haluamme, että työmarkkinaosapuolet ovat voimakkaasti mukana opisopimuskoulutuksen suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Tärkeää on myös se, että oppisopimuskoulutettavat tunnustetaan arvokkaina ja että tämä koulutustie, sitä arvostetaan kansallisesti ja se antaa mahdollisuuden myös jatkokouluttautua korkeammalla tasolla tai horisontaalisesti myös elinikäisessä oppimisessa. Sitten lopuksi haluaisin korostaa erästä tärkeää ehdotuksen aspektia, nimittäin tuki jota on oltava. Joko rahoituksellista tai muuta kuin rahoituksellista tukea pitää olla erityisesti PK-yrityksille, jotta ne pystyvät tarjoamaan korkeatasoista oppimisympäristöä työpaikalla. Näette myös komission ehdotuksessa suosituksia jäsenvaltioille siitä, miten täytäntöönpanoa voidaan ähm, seurata kansallisella tasolla, koska lopulta olisi varmasti helppo päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen tästä tekstistä ja näistä suosituksista, mutta vielä tärkeämpää on se, että nämä suositukset myös toteutetaan kansallisella tasolla. Ja sitten kun on kyse sitoumuksista ja ehdotuksista komissiolle, miten tukea täytäntöönpanoa esimerkiksi, että voitaisiin perustaa oppisopimustuki palveluja. Näitä ajattelimme perustaa myöhemmin tänä vuonna Viinissä järjestettävässä tapahtumassa. Kiitoksia. Thank you for being here and for Kiitoksia siitä, että tuitte paikalle ja kerroitte meille tämän reaktion. Aikataulu on nyt sellainen, että käsittääkseni tämän viikon torstaina on tarkistusteettämisen määräaika 25. päivä siis iltapäivällä. Ja sitten 27. päivä, käsittely, käsittely täysistuntoon. Se menee sitten maaliskuussa. Näin seuraavaan kohtaan esityslistalla. Siinä on kyse toimintavälisen sopimuksen eh, täytäntöönpanosta ja paremmasta lainsäädännöstä. We have a problem with um, that Madam McIntyre, who is uh, the rapporteur. Tuossa on ongelma, että esittelijä McIntyre on toisessa valiokunnassa tällä hetkellä. Tuntuu, että on vaikeaa hypätä vain seuraavaan asiaan suoraan, sillä kyseessä on ehdokkaiden kuuleminen. Enkä ole varma, että ovatko kaikki täällä. Ehkä panetaan varjoesittelijöille puheenvuorot ja Edustaja McIntyre myöhemmin. Kymmenen minuuttia. Niin, me olemme etuajassa. Kyllä tiedän. Mutta minusta me emme nyt tähän keskelle voi mitään taukoa laittaa. Minun ehdotukseni on siis se, että kutsutte edustaja McIntyren tänne, toivottavasti hän pääsee paikalle. Ja kun nyt tässä häntä odottelemme, niin annamme puheenvuoron muutamalle varjoesittelijälle. joista ensimmäinen on tästä asiasta edustaja Sander. Olkaapa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Alors... Kiitos puheenjohtaja. Niin usko, toivon, että esittelijä puoliin sitten esittelee kaikki tiedot ja ehdotukset tähän asiaan. Kiitän häntä joka tapauksessa nyt jo tästä ehdotuksesta. Mielestäni se on oikein hyvä työpohja ryhmällemme. Tietty joukko tarkistuksia tähän on tehtävää tietysti ja minä sitten muutaman sanan niistä sanon. Ehkä minulla onkin tässä nyt yksi, kaksi enemmän aikaa, kun täällä monet ovat poissa. Eli tästä ensimmäisestä kappaleesta McIntyren ehdotuksessa mielestäni olisi syytä laajentaa näiden uusien tekijöiden kenttää edistyksellisinä askelina. Tässä esimerkiksi kiinnitetään huomiota muutamiin kohtiin, varsinkin yksinkertaistamiseen ja myös hallinnollisen rasituksen vähentämiseen eritoten PK-yritysten kannalta. Tämä totta kai on aivan olennainen etusia kysymys, mutta jos sitten ajattelemme tätä lainsäädäntöasiaa, niin emmehän me pelkästään siihen jää, vaan meidän täytyy myös tarkkailla sitä, että menettelytapoja korjaamme. Ja meidän täytyy myös tarjota toimielinten välistä syvällistä yhteistyötä ja myös sitten koko lainsäädäntömenettelyn avoimuutta parantaa. Ja tämä nimenomaan toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen hengessä. Tämä ensiksikin. Ja sitten toiseksi kiinnittäisiin huomiota ohjelmointiin. Ja tässä erityisesti toimielinten välisessä sopimuksessa esitetään merkittäviä edistysaskelia myös tällä alalla. Ja näin sitten parlamentti ja myös neuvosto ovat komission työohjelman suunnittelussa paremmalla paikalla. Ja tässä tekstissä myös pyydetään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä enemmän yhteistyöhön, jotta yhteistyö voi toimia luottamuksen hengessä. Ja sitten tuo neljäs kappale, jossa esittelijä viittaa tuohon Small Business Actiin ja täytyy olla paljon selkeimmät sanat, selkeämmät sanat tästä sanoa sekä komission että parlamentin että neuvoston näkökulmasta, kun järjestelmällisesti täytyy aina tuo PK-koe toteuttaa vaikutusten arvioinnissa kautta lainsäädäntö menettelyn. Uskon, että tämä on juuri pienille ja keskisuurille yrityksille kaikista merkittävin asia, ja nehän edustavat lähes 90 prosenttia yrityskentästä tässä tällä mantereella. Ja sitten vaikutusten arvioinnista vielä tarkemmin. Enpä usko, että nyt asetuksessa tällaisessa työjärjestyksessä kannattaisi mitään erityistä prosenttilukua ottaa vaikuttaa, kuinka monta parlamentin jäsentä tarvitaan kuhunkin vaikutusten arviointiin. Mielestäni tässä pitäisi pikemminkin joustovaraa lisätä. Ja sitten jos katsomme eh, tuota osapuolten kuulemista ja yleistä neuvonpitoa, niin mielestäni tässä tätä asiaa ei voi liikaa koskaan korostaa, ja tämä nämä julkiset kuulemiset täytyy nimenomaan tarjota kaikille asianosaisille kaikkialla tässä, tällä mantereella. Ja kiinnittäisin huomiota kappaleeseen 10, jossa määritellään nuo tuon säännösrasituksen vähentämistavoitteet ja uskon, että siitä kyllä olisi täsmennettävää, mitä se tarkoittaa, mitä, mitkä keinot siihen sitten meitä johtavat. Ja vielä lopuksi mainitsisin mietintöluonnoksesta puuttuvan kohdan. Siinä nimenomaan kiinnittäisin huomiota noihin delegoituihin säädöksiin, siihen, miten parlamentin ja neuvoston asiantuntijoita on käytettävä jo delegoitujen säännösten valmisteluvaiheessa, jotta sitten yhteispäätösmenettelijän näkemys tulee myös kaikissa perusasetuksissa, mutta myös johdatussa lainsäädännössä otettua tarpeeksi hyvin huomioon. Ja näin sitten kiinnittäisiin huomiota todellakin näiden eri säädösten läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen, ja siksi voimmekin sitten tukea delegoitujen säädösten selkeämpää menettelyä. Kiitokset puheenjohtaja tästä. Tällaiset viestit halusin esittää. Esittelijäkin tulee pikapuoliin paikalle, saapunee tänne ja sitten voimme yhdessä jatkaa työtä tästä tämän työtekstin eteen. Kiitokset. Thank you for that. Kiitoksia tästä. Olen varma, että kirjoitatte kaikki ylös niin että voitte tiedottaa edustaja McIntyrelle, kun hän palaa tänne valiokuntaan. Seuraavaksi annan puheenvuoron Agnes Jungeriukselle. Kiitos puheenjohtaja. Meidän S&D varjoesittelijä Brando Benifei ei valitettavasti voi olla täällä tänään. Hän pyytää anteeksi, hän pyytää, että luen nopeasti tämän hänen viestinsä ja haluaa toiv lähettää terveisensä esittelijälle ja puheenjohtajalle. Haluan kiittää esittelijä tästä lausuntoluonnoksesta. Tämä aihe on erittäin tärkeä, ei pelkästään äh, toimielimentemme toiminnan kannalta ja työskentelyjärjestelmämme kannalta, vaan myöskin meidän päivittäisen aiheemme kannalta työn ja sosiaalikysymysten kannalta. Ja Rano Benifei voi antaa laajasti tukensa tälle asialle, koska tämä tavoite, että saada enemmän avoimuutta ja tehokkuutta, siitä on tärkeää, jos haluaa viedä eteenpäin unionin kansalaisten etuja. Parempi lainsäädäntö ei tarkoita sääntelyn purkamista vaan sen pitäisi perustua ennemminkin ymmärtämyksemme siitä, että hyvin suunniteltu, hyvin koordinoitu ja osallistuva lainsäädännön laadinta johtaa parempiin toimiin ja työntekijöiden suojan ei pitäisi tietenkään riippua yrityksen tai työnantajan suuruudesta, työpaikasta tai työsopimuksen laadusta. Kaikilla työntekijöillä pitäisi olla yhtäläinen suoja. Ja SND-varjoesittelijän mielestä hyvin usein ongelma äh, liittyy äh, mm, tavallisen lainsäädäntömenettelyn menettelyn tulkinnasta. Se on hyvin usein yksipuolista, neuvoston taholta yksipuolista, Meillä on esimerkiksi kaksi tärkeää asiaa, jotka ovat vielä jumissa neuvostossa. Yksi koskee eh, sukupuolten tasapainoa hallintoneuvostoissa. Eh, siinä vaaditaan 40 eh, prosentin kiintiötä aliedustetulle sukupuolelle. Ja sitten myös direktiivi, joka koskee ihmisten tasa-arvoista kohtelua riippumatta heidän sukupuolestaan, uskonnostaan, iästään tai seksuaalisesta suuntautumisestaan. On erittäin tärkeää, että nämä asiakirjat löytävät tiensä ulos neuvoston käytäviltä ja SND-varjoesittelijä on sitä mieltä, että tämä valiokuntamme lausunto voisi nostaa esiin tällaisia kysymyksiä ja vaatia pro-eurooppalaisessa hengessä hyvää, avointa ja tehokasta lainsäädäntöä työllisyys- ja sosiaaliasioissa. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Onko ketään Alden edustajaa täällä, joka on ollut mukana aiheen käsittelyssä? Ei. Sitten annan puheenvuoron edustaja Zimmerille GUE-NGL-ryhmästä. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia on jo pitkään sanottu, että täällä työllisyysasian valiokunnassa käsittelemme lausuntoa, joka liittyy eh, parempaan lainsäädäntöä koskevan toimielten välisen sopimuksen tulkintaan ja täytäntöönpanoon. Nyt meillä on sitten valiokunnan lausunto luonnos edessämme ja kyllä minä olin vähän yllättynyt, että tässä koko tekstissä ei missään vaiheessa ole konkreettista vaatimusta sosiaalisesta työllisyydestä. Tämä lausunnon olisivat voineet kirjoittaa myös muut valiokunnat, jos niillä vain poliittisesti on ollut sama näkemys, mutta meidän pitäisi kyllä nimenomaisesti vaatia sosiaalisia standardeja ja työntekijöiden suojaa. Siksi aloittaisin kohdasta 10 koska Esittelijä on ilmeisesti ymmärtänyt tämän näin, että on kyse säännöistä, jotka suojaavat työn tekijöitä ja että epäilen, että ne ovat jonkinlainen hallinnollinen taakka. Minä en voi olla samaa mieltä. Meidän pitäisi todella varmistaa, ettei näin tapahdu, että parempi lainsäädäntö tarkoittaa, että sosiaalista suojaa puretaan, koska se muka on jonkinlainen taakka. Meidän pitäisi nimenomaan ottaa kantaa tähän ja sanoa, miten saamme aikaan parempaa lainsäädäntöä työntekijöille, että työntekijöiden suoja, työntekijän oikeudet ja että niitä on vahvistettava samoin tiedon saantioikeuksia. Parempi lainsäädäntö ei saa johtaa parempaan, huonompaan suojan tason työntekijöille. Sitten haluaisin vielä sanoa, että komissio 2016 vain puolessa lainsäädäntöehdotuksistaan teki vaikutusten arviointeja. Tämä hän tästä johtui, tämä johtui aina aikataulullista ongelmista ja meidän on huomioitava tämä. Usein oli niin, että sosiaalikysymyksissä ja ympäristökysymyksissä vaikutusten arviointi projekteja oli liian vähän. Meidän olisi vaadittava, että niitä toteutetaan, koska ne ovat erittäin tärkeä elementti, olivat erittäin tärkeä elementti kuin Euroopan parlamentin neuvottelutoimielten välisestä sopimuksesta. Sitten viimeinen kommentti. Eurooppalainen työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu ei saa tässä jäädä taustalle, eikä myöskään työmark- markkinaosapuolten rooli. Päätän äh, puheenvuoroni tähän. Toivon, että lähipäivinä käsittelemme tarkistuksia ja sitten puhumme siitä, miten voimme saada aikaan todellisen työllisyysasian valiokunnan kannan tästä asiasta. Thank you. And... Kiitoksia. Ja sitten palaamme jälleen listan ensimmäisen nimeen, Edustaja McIntyre esittelijä ei ollut täällä, kun aloitimme keskustelut. Nyt annan teille puheenvuoron niin, että voitte esitellä tämän asian meille, vaikka kaksi puhuja onkin jo kommentoinut sitä, mutta nyt teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, etten ollut täällä heti alkumetreillä. Olin täällä kyllä sitten juuri puolelta, mikä oli esityslistan mukainen aika, mutta olin tuolla Agrissa, siellä oltiin vähän myöhässä ja täällä oltiin etuajassa, joten tässä nyt sitten joutuu kärsimään siitä, että on useamman valiokunnan jäsen. No kuitenkin olen tyytyväinen siitä, että olemme saaneet mahdollisuuden puhua toimielinten välisestä sopimuksesta ja paremmasta lainsäädännöstä. Ja uskon, että tämä valiokunta tuntee asian hyvin. Minähän suosin suunnattomasti parempaa lainsäädäntöä ja siksi olen myös hyvin innostunut siitä, että tässä valiokunnassa haluamme myös toimijoiden välisen sopimuksen täytäntöönpanossa kiinnittää tähän huomioon, emmekä menetä tilaisuutta. Eli miten voimme sitten paremmin tätä sopimusta täytäntöönpanna ja uskon, että nyt me haluamme hyvää lainsäädäntöä, jolla päästään varsinaisiin asetettuihin tavoitteihin. On kyse sitten terveydestä tai työntekijöiden suojaamisesta tai parempista työpaikoista. Ja uskon, että lainsäädännön pitäisi olla myös riittävän yksityiskohtaista, yksinkertaista tarkoitan, ja sitten myös riittävän selkeää ei kuitenkaan pidä mistään varsinaisista vaatimuksista ryhtyä luopumaan, mutta kuitenkin meidän täytyy saada ihmiset se helposti jyvälle siitä, mistä oikeastaan kyse on koska aika usein sitten me päädysydymme sellaisiin kaikenlaisiin tuloksiin, joita emme koskaan edes toivoneetkaan. Eli me, äh, meidän täytyy muistaa, että monissa tapauksissa olemme ajautuneet tyysti vastaanpäiseen lopputulokseen ja ainakin lukuisasti erilaisia äh, kantoja kaskeen olemme saaneet luotua täytäntöönpanossa. Ja uskon, että tämän uuden sopimuksen äh, välineet ovat hyviä uusia, kiinnostaviakin ja eritoten kiinnitän huomioon huomiota tuohon vuosittaiseen rasitustutkimukseen tarkasteluun. Ja erityisesti tämän valiokunnan pääviestinä pitäisi olla juuri se, miten tuo vuosittainen rasituksen arviointi oikeastaan nähdään. Ja minä äh, tahtoisin todellakin pitää sitä ikään kuin operatiivisena, samalla tavalla toiminnallisena kuin vuosittainen kasvuarvio. Ja näin komissio sitten nimenomaan katsoo sitä, miten jäsenvaltiot täytäntöön panevat ja ottavat käyttöön täältä tulevaa lainsäädäntöä. Ja tietysti meidän valiokuntamme olisi paikalla myös. Ja uskon, että tämä vuosittainen rasituksen jako tai valvonta nimenomaan vastaisi jäsenvaltioiden kansalaisten toiveisiin ymmärtää paremmin, mitä lisäarvoa tällä unionilainsäädännöllä oikeastaan saadaan aikaan. Ja näin meillä olisi, on usein sellainen tilanne, että hyvin usein täältä tehdään lainsäädäntöä, joka itse asiassa ei ole eurooppalaista, vaan ikään kuin vahvistetaan sitä, mitä jäsenvaltiot soveltavat. Minua kovasti kiinnostaa tämä eritoten, koska tulen yhdistyneestä kuningaskunnasta ja monesta syystäkin tietysti britit äänestivät unionista lähtemisen puolesta, koska monta kertaa on kuullut vuosien aikana, että tässä aivan liikaa tulee tuolta unionista, vaikka se ei ole totta kautta, vaan se sitten ikään kuin korvataan jäsenvaltioissa ja lainsäädäntö näyttää täällä toisenlaiselta, kun sitten päädytään jäsenvaltioon ja johonkin pikkuruisen yrityksen ovelle, jonka on sitten sovellettava tuota lainsäädäntöä. Eli meidän täytyy kiinnittää huomiota tuohon vaikutusten arviointiin ja siihen sitten tarvitaan tarkistuksia, koska kyse on nimenomaan vaikutusten arvioinnista, jonka pitäisi olla paljon saavutettavimmissa ja käytettävämpi ja totta kai tähän nyt sitten on selvä syy, miksi nämä vaikutusten arvioinnit ovat olleet niin tehottomia. Ajattelemme erityisesti myös kolmikantaneuvottelujen mahdollisuuksia. Neuvosto ei ole käsittääkseni ainoatakaan vaikutusten arviointia koskaan toteuttanut, ja he ovat siis aivan nyt perä, perässä tulossa ja meidän täytyisi sitten muistaa neuvotteluissamme neuvoston kanssa pikemminkin käyttää tätä etuna, tätä vaikutusten arviointia. Eli meidän täytyisi saada nämä vaikutusten arvioinnit omiin tarkistuksiimme käyttöön asiantuntijapohjalta tietenkin. Ja näin sitten ongelmiin voitaisiin puuttua ja myös pureutua ajoissa. Ja lisäisin myös kiinnittää kiinnittäisin huomiota tuohon ohjelma-aikaan. Komissiolta tarvitaan paljon vastuullisempaa toimintaa suhteessa meidän omaloitteisiin ehdotuksiimme. Meidän täytyy saada selvä, järkevä vastaus komissiolta ehdotuksiimme ja myös seuranta, se, seurantakertomus. Ja olen varma siitä, että tämä uusi parempi lainsäädäntösopimus toki ottaa huomioon PK-yritysten tarvitseman tuen koska pk-yritykset luovat huomattavasti työpaikkoja tässä, tällä mantereella ja siitä syystä tuossa sopimuksessa täytyy tarjota mahdollisuudet pk-yrityksille myös lainsäädäntöä soveltaa ja myös sitten sen lisäksi tehdä omaa työtä, mihin ne sitten ikinä ovatkin pohjautuneet. No minä kiinnittäisin huomiota vielä siihen, että vaikka olen kuullutkin poikkeavia näkemyksiä ja asiantuntijani on kirjannut ylös myös täällä tähän mennessä kuullut kommentitkin ja jatka, haluaisin nyt kuulla myös muiden ajatuksia. Kiitokset. Thank you. Uh, are you representing Alde? Kiitoksia. Calvi Chambon, odotteko te Aldesta? Olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kavada on äh, varjoesittelijä. Hän pyysi minua lukemaan tämän lyhyen paperin. Hän haluaisi kiittää esittelijää ja ehdottaa joitakin täydennyksiä. Ensinnäkin Toimintavälinen sopimus pyrkii parantamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston, kuten komission välisiä suhteita. Lisäksi vuosittainen taakkatutkimus ja kilpailukyky testi ovat jatkuvasti tutkittavana ja se edesauttaa sitä, että pk-yritykset voivat viedä eteenpäin muutoksia yritysilmapiirissä. Tätä ohjelmaa seurataan tiukasti ja Euroopan komissio pohtii lainsäädäntöehdotusta omanotteisen mietinnön seurauksena. Kolmanneksi, ajatus on hyvä, mutta me tarvitsemme ratkaisuja oikea-aikaisesti. Avoimuus on myös tärkeää. Neljänneksi Kavada on sitä mieltä, että niin kauan kuin tässä puhutaan pk-yrityksistä, niin ne luovat työpaikkoja kautta Euroopan. Viisi on sitä mieltä, että tehdään vaikutusanalyysi, mutta vain jos se pitäytyy näissä aikarajoissa. Me tarvitsemme myös avoimuutta, joka koskee siis tämän arvion sisältöä. Kavada voi tukea tätä, jos kysymys on julkisen puolen sidosryhmien kuulemisesta. Ja neljänneksi, äh, anteeksi, yhdeksänneksi ja viimeinen kohta on sitä mieltä, että tämän takarvin tulisi sisältää myös avoimuuskriteerit sen lisäksi, että se on riippumatta. Kiitoksia. Thank you for that. Eh, Jean Lambert. Kiitoksia. Jean Lambert ei ole paikalla vihreitä edustajamassa, eikä kukaan ole EFDDstä, eikä ENFstä. Mutta edustaja Regner on pyytänyt puheenvuoron. Ich möchte nur... Kiitoksia. Minä haluaisin vain yhden periaatteellisen ähm, asian sanoa ylisääntelystä ja vähimmäistandardeista. Tämä ylisääntelyhän on tietenkin uskomatonta, sitä ei voida hyväksyä ja se on haitaksi, kun on kyse täytäntöönpanosta. Ja siksi kanjako ja muut ovat hyviä toimenpiteitä, mutta on erittäin, erittäin tärkeää, että tässä tehdään selvä ero kansallisen ylisääntelyn kautta, eli että lisätään sääntelyä, joka ei liity välttämättä aiheeseen, ja vähimmäisstandardien välillä. Ja siitähän on kyse täällä valiokunnassa. Suurin osa määräyksistä, joista me teemme lainsäädäntöpäätöksiä täällä, kun on kyse työntekijöiden suojasta, työskentelyolosuhteista ja niin poispäin, monista asioista, joista me täällä päätämme, ne ovat vähimmäistandardeja. Jos sitten hallitus päättää panna täytäntöön direktiivin ja sanoo, että me haluamme korkeampia standardeja, niin silloin pitäisi aina olla mahdollista tehdä niin kansallisella tasolla. Viime eh, vuosina meillä on ollut eh, EU-tuomioistuin tuomioistuimen mm, tuomioita, jotka ovat usein vieneet meitä aivan rajalle. Eh, onko kyse vähimmäistandardeista vai maksimistandardeista? Tämä on todella tärkeää, että lainsäätäjänä meillä pitää olla liikkumavara. Meidän on aivan selvästi sanottava tässä lausunnossa parempi lainsäädäntö tarkoittaa tietenkin sitä, että on mahdollisimman yksinkertaisia sääntöjä varmistettava, että jos alalla on vain kolme lakia, niin ei tarvita sitten neljättä. Mm, mutta kyllä meidän on varoittava eri aloilla on hyvin paljon sääntöjä ja ymmärrän tässä kyllä PK-yrityksiä, mutta erittäin tärkeää on se, että kansallisessa lainsäädännössä ja täytäntöönpanossa on tämä liikkumavara, että kyse on vähimmäistandardeista ja kansallinen ylisääntely ja vähimmäistandardit eivät ole sama asia. Thank you very much. Um, uh, we have... Kiitoksia. Komissiokin on paikalla. Johnston tai joku muu, olkaa hyvä. Ja kertokaa myös, mikä on nimenne. Hello, my name is Janna Hei, olen Janna Levstuk ja työskentelen tämän toimijoiden välisen sopimuksen täytäntöönpanon parissa. Kolmen välisessä neuvottelussa haluaisin esittää kaksi teknistä kommenttia. Yksi on tämä poliittinen arviointikokous, joka pidettiin 12.12. Ja sitten kaikki kolme toimintaa kokoontui yhteen ja käsitteli paremman säätelyn ohjelman puitteissa saatua, aikaiseksi saatua edistystä. Sitten 24.10. julkaistuu parempi sääntelyohjelma – jossa tämä vuosittainen rasitustutkimus tutkimus löytyy ja tavoitteena siis vähentää tätä taakkaa, joka aiheutuu. Tämä on siis on hoidettu. Viittaan tässä kohtaan kahdeksan. Näin myös toimielinten välinen delegoitujen säännöstön rekisteri hoidettiin viikonloppuna. Ja siinä puhuttiin, että se on aivan erinomaista. Erinomainen esimerkki toimintavälisestä yhteistyöstä. Kiitoksia. Thank you for that. Eh, Kiitoksia. Aikataulu tässä mietinnössä on seuraava. Tarkistusten jättämisen määräaika 29.1. keskipäivään mennessä. Hyväksytään työllisyysvaliokunnassa 21.22.3. Ja päävaliokunnassa hyväksyminen 27.3. Jurissa siis. Was I too... Um, perhaps you wanted to say something as a... Halusitteko sanoa vielä näin jotain? Edustaja McIntyre tähän loppuun, olkaa hyvä. Thank you. Um, yes, thank you very much to everyone. I, I just want... Kiitoksia kovasti kaikille. Halusin vain sanoa sitten Regnerille, että olen aivan samaa mieltä ja jos kuulette minun puhumaan tästä direktiivistä, niin olette kuullut minun sanovan, että jäsenvaltiot menevät pidemmälle. Meidän ei tulisi sanoa, että älkää menkö pidemmälle. Haluamme hoitaa tämän parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta en minä siihen viittaa, vaan minä viittaan ylisääntelyyn minun mielestäni, jossa lisätään vain vähän sellaisia asioita, joiden ei sinne kuuluisi olla ja sitten Euroopalle tulee siitä huonoa mainetta. Okei. Okay. Evelin. Kiitoksia. Evelin ei halua enää käyttää tähän puheenvuoroa, eikä kukaan muukaan. Kiitoksia tästä keskustelusta, mikä merkitsee sitä, että nyt olemme siirtymässä kohtaan kahdeksan esityslistalla. Kysymys on ehdokkaiden kuulemisesta nimeäksi EPn ehdokkaiksi Euroopan koulutussäätiön hallintoneuvostoon. En tiedä, ovatko ehdokkaat täällä. Taitamme olla 10 minuuttia etuajassa. Odotellaanko kaikkia kolmea vai? Edith Bauer on täällä. Alejandro Serkaskin on paikalla. Ja sitten meillä on Jean-François Mézière, joka ei tule tänne. Eli näin voimme pyytää edustaja Baueria tulemaan tänne eteen. Odottaa muutama minuutti, että Rova Serkaskin pääsee. Hello, Mr. Sarkas, you can come up here. <laughs> niin, edustaja Serkas, voitte tulla tänne eteen. Tulkaapa tänne näin. Ei siinä mitään ongelmaa ole. Tänne vain. No, you come up here. Hmm? Yeah. Okay, uh, you are very few left. That make... Eipä täällä monta ole paikalla. No, asiat ovat sitä helpompia Serkkasille ja Bauerille. He ovat kuitenkin täysin tietoisia siitä, miten vakava asia on kyseessä. Näkemysten vaihto siis niiden ehdokkaiden kanssa, jotka Euroopan parlamentti nimittää riippumattomiksi asiantuntijoiksi Euroopan koulutussäätiön, ETFn, johtokuntaan. Jean-François Mézière ei päässyt tähän kokoukseen, mutta annan puheenvuoron ehdokkaille ja sitten niille muutamalle jäsenelle, jotka edelleen ovat paikalla. Ja tiedämme, että komissio myös on paikalla. Edustaja Bauer, saatte ensin puheenvuoron. Varmasti olette tietoinen siitä, että että ihmiset seuraavat tätä myös internetissä. Eli olkaapa hyvä. Kiitos. Chair, dear. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kuten tiedätte, minä olin tämän valiokunnan jäsen kymmenen vuoden ajan, joten on todella ilo olla täällä jälleen. Sen jälkeen, kun lähdin Euroopan parlamentista, te valitsitte minut riippumattomaksi asiantuntijaksi – ETFään, Euroopan koulutussäätiön, haluaisin kertoa teille, että kovasti arvostan tätä palvelua, e, sitä, että saan edustaa teitä, olla teidän korvanne ja silmänne ja joskus myös kätenne. Viime kerralla, kun me puhuimme tästä koulutussäätiöstä, siitä huolimatta, että ETF on tavallaan jotenkin tämän valiokunnan toimivallan rajamailla, koska sinä keskitytään jäsenvaltioihin, niin todella arvostan heidän työtään kovasti, koska he toimivat erittäin korkealla tasolla – ja heillä on hyvin paljon tietoa ja kokemusta toisaalta työllisyyspolitiikasta ja toisaalta kehityspolitiikasta. ETF-virastona eh, on todella vahva väline kehityspolitiikalle. Minun mielestäni sitä on vähän aliarvioitu. kun pidetään mielessä nämä suuret ongelmat, jotka liittyvät äh, siirtolaisvirhoihin tulevaisuudessa tätä välinettä pitäisi ehkä uudelleen arvioida. Tämä on oikein sopiva väline tämän asian käsittelyyn. Miten voidaan löytää apua niissä maissa, joista siirtolaisvirrat tulevat. Tämä virasto työskentelee hyvin kovan paineen alaisena. Budjettia on leikattu, henkilökuntaa on leikattu tällä budjettikaudella. Siitä huolimatta se tekee erittäin hyvää, hyödyllistä ja tehokasta työtä. maissa, jotka ovat niiden toiminnan keskiössä. Siitä huolimatta, että niillä on tiukka eh, toimintasuunnitelma, Eh, saavat eh, vuosittain noin sata pyyntöä komissiolta, eli joka toinen työpäivä. Ja toisaalta näen, että tämä on ylimääräinen taakka, mutta toisaalta tämä on myös ylpeyden aihe, koska komissio hyvin usein luottaa säätiön työhön ja se eh, toimii hyvin joustavissa olosuhteissa eri maissa. Eli jos eh, huomenna saan luottamuksenne, niin minun tehtäväni on parantaa suhteita tämän valiokunnan Euroopan parlamentin ja ETFn välillä. Ja minulla on kyllä oikein hyvä vaikutelma, mitä tulee tämän viraston toimintaan. Kiitoksia. Uh, I will now give the floor to uh, Mr. Serkas. Kiitoksia edustaja Serkas. Saa seuraavana puheenvuoroa. Muchas gracias, señora. Kiitän puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. sekä jäsenille että kaikille paikalla oleville. Kuten Bauer jo sanoikin, niin muistuttaisin minäkin siitä, että olen, tunnen tämän talon. Olenhan tässä ollut 15 vuotta tässä talossa. Pitkä aika sinänsä, mutta se vaikuttaa minusta kyllä aika lyhyeltä kuitenkin. Ja oikein kiitollinen olen tuosta ajasta. Oikein mukavaa täällä oli tehdä työtä. Ja kun sain sitten demareiden ja koordinaattoreiden pyynnön olla e, riippumattomana asiantuntijana koulutussäätiön hallitusneuvostossa, niin todella olin siitä tyytyväinen ja minä hämmästyin. Ja minä ajattelin, että kun jätin tämän talon, niin en enää tänne sitten pääsisikään, mutta nyt sitten en joutunutkaan jättämään entisiä intohimojani ja tehtäviäni sen enempää. Ja näin sitten yhdessä olemme saaneet jatkaa, kuten ennenkin. Ja minulla on minulla sinänsä ei ollut sen kummempaa poliittista intohimoa, mutta minä halusin ryhtyä tähän uuteen vaiheeseen siitä syystä, että minä tämän säätiön molemmat puolet, eli koulutuksen ja opetuksen ja ammattikoulutuksen sekä myös eri kehitysnäkökulmat jaan oikein vahvasti. Minä olen nimittäin opettajien suvusta ja osa niin todellakin on keskittynyt tähän elinikäiseen oppimiseen ja minä olen lähettänyt tuon oman ansioluetteloni sihteeristölle ja te sitten siitä näettekin minun opetustaustani. Olen siis opettaja myöskin ja vaikka minä olenkin nyt sitten osittain jäänyt eläkkeelle, niin minä jatkan opetustyötä kuitenkin yliopistossa. Minä Jean Monnet oppituolissa jatkan opetustyötä ja tätä työtä. Sitten ikään kuin voivat tehdä tällaiset vanhemmat henkilöt, jotka taas kiertävät itse itseään varsinkin teissä opetustehtävissä. Ja, ja seuraan tarkkaan tätä eurooppalaista opetuskenttää myös. Ja minulle nyt sitten kohtalo tai sallimus on antanut aina tehtäväksi tällaisia kiinnostavia tehtäviä. Ja minä uskon, että koulutus on sekä yksilön että kansan näkökulmasta merkittävä. Ja jos ajatellaan tätä eurooppalaista yhteiskunnallista sopimusta, joka ikään kuin on tehty koko Euroopassa juuri siitä, että on sitten ihminen ajautunut työttömyyteen tai sairauteen tai tällaiseen, niin Eurooppa sitten, tai yhteiskunta sitten auttaa. Ja tässä nimenomaan koulutus on hyvin merkittävällä paikalla, koska ilman koulutusta tällaisessa kilpailu kilpailukykyisessä ja kilpailuhenkisemmässä yhteiskunnassa on vaikea selvitä. Eli meidän täytyy ikään kuin puolustaa myös tätä, työ, tätä ö, markkinamallia, jonka olemme valinneet, varsinkin puolustaa niitä, jotka eivät sitten pysty osallistumaan vastaavalla tavalla tämän markkinoiden toimintaan. Ja tässä nimenomaan kiinnitän huomiota nyt sitten tähän elinikäiseen oppimiseen jonka avulla pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Ja jos ajattelen tuota Torinon säätiötä myös, niin siellä puhutaan aina tästä koulutuksesta ja pitkästä oppimisesta ja monta kertaa sitten nimenomaan kiinnitetään huomiota keski, kehittyneisiin valtioiden ja kehittymässä olevien valtioiden väliseen kuiluun, jota saadaan kurottua umpeen oikeastaan vain koulutuksella. Ja mielestäni tämä on mainio äh, tekijä tämä, tai, tai laitos tämä säätiö, ja jos saatte äh, tai äänestätte minua huomenna, jos saan teidän tukenne, niin minä todella sitten innokkaasti tahdon tässä työtä tehdä. Ja sitten vielä muutama lisää huomio. Minä olen tuolla Torinossa tehnyt työtä myös tarkkailijana tästä talosta ja olen tutkaillut alan kirjallisuutta, eri säätiön tutkimuksia, ulkopuolisia arvioita. Olen tarkkaillut säätiön työtä hyvin läheltä, pitänyt yhteyttä siellä työ, teke, työtä tekeviin myös. Ja juuri tuolta päätöksestä, tuota laitoksesta on tullut tällainen todellinen käytännönläheinen kompromissi tai ehdotus paremmasta opetuksesta Euroopassa. Ja näin sitten otetaan huomioon myös tuo unionin ulkoinen lähtökohta. Eli Eurooppa ei tällä voi yksistään vain jäädä tällaiseen hyvinvoinnin saarekkeeseen ja muut sitten elävät kurjuudessa. Eli tässä täytyy nimenomaan kiinnittää huomiota siihen, että muutkin saapuvat tänne e-, e-, Eurooppaan, ja, tai sitten ainakin nuo maat ovat meidän naapureitamme, eli meidän täytyy nähdä sitten laajemmassa näkökulmassa tämä, kun ihmiset sitten ikään kuin havittelevat sellaista tulevaisuutta kuin televisiokanavien kautta mm, kurjo, kurjalistokortteleissansa näkevät. Eli tässä meidän täytyy kiinnittää huomiota huomiota myös heidän onnistumiseensa. Täällä me puhumme sitten työttömyydestä ja niin poispäin. Ja sitten tämä verrattuna noiden köyhempien valtioiden nuoriso, jolla ei ole minkälaista mahdollisuuksia toimia. Eli kun sitten nähdään esimerkiksi tuon säätiön työ, niin siihen täytyy kiinnittää oikein kiitollisella silmällä huomiota. Eli minä haluan innokkaasti puoltaa unionin strategiaa ja myös vahvistaa näitä näitä valtioita tuolla vuoden 2015 hyväksytyllä strategialla ja näin voimme sitten parantaa unionin ulkoista mainetta ja ulkoisia suhteita näihin valtioihin. Ja ihan lopuksi sanoisin, että minun mielestäni tuo ulkopuolinen kertomus ja arviointi, joka on toteutettu, kun koordinaattorina toimin, ja tässä nimenomaan säätiön työstä on tehty tällainen ulkopuolinen arvio ja minusta vaikuttaa tämä aika eh, kiinnostavalta, kun siinä on esitetty hyviä tuloksia säätiöllä on laaja, ö, laaja ö, tehtäväkenttä erittäin monimutkaisissa olosuhteissa. Siellä tehdään työtä ja myöskin sitten resurssit ovat varsin pienet, varat ovat varsin pienet, nuo euromäärät eivät ole kovinkaan suuria joita tuolla säätiöllä on käytössä, mutta silti tulokset ovat olleet loistokkaat. Ja sitten minä tahtoisin tukea tätä työtä todellakin mahdollisuuksien rajoissa. Ja toivon, että sitten tuossa kertomuksessa arvioinnissa esille otetut puutteet voitaisiin sitten korjata. Siellä on nimittäin tiettyjä suosituksia. Puhutaan muun muassa siitä, että täytyy parantaa tiedotusta, tiedon välitystä, parantaa myös eri säätiön sisäisiä verkostoja ja ulkoisia verkostoja myös. Eli muiden virastojen ja säätiöiden yhteydessä olemme puhuneet myös tästä samasta asiasta ja meidän täytyy muistaa se, että me puhu ainoastaan itsestään, vaan me puhumme myös sitten näiden seinien ulkopuolisesta maailmasta ja myös mantereemme rajojen ulkopuolisesta tilanteesta. Aika usein me nimenomaan unohdamme kaiken sen, mikä tuolla ulkopuolella on. Me usein jumiudumme näihin omiin seinimme vain ja puhumme täällä omista asioistamme. Ja nyt minä erityisesti korostan sitten tuota suhdetta kansalaisiin, siihen jos tulen valituksi, kiinnitän erityisesti huomiota. Ja sitten näissä kaikissa kriiseissä on koulutus kärsinyt kovasti erilaisesta vyönkiristyspolitiikasta totta kai. Ja minä tahtoisin myös mm, saada korjattua näitä mm, taloudellisia lukujakin. Ja lopuksi vielä muutama sana, jos saan teidän tukenne, niin minä sitten vaatimattomasti ja nöyrästi työmyyränä jatkan tätä työtä Euroopan koulutussäätiön eteen, jotta tulokset olisivat paremmat ja tehokkaammat, jotta vuosi sitten voimavaroja käytettäisiin paremmin ja sen maine paranisi suhteessa komissioon, mutta tietenkin ylipäätään muutenkin ja koko eurooppalaisessa yhteiskunnassa se, että se voisi toimia tällaisena viitelaitoksena koko koulutuksesta ja ihmisen oppimiskehityksestä ja niin poispäin. Ja näin säätien esittämät puheenvuorot tietysti ovat rakenteellisia ja myös osittain poliittisiakin ja uskon, että kokemukseni monilta eri aloilta ja tästä taloista myös voisivat auttaa minua toimimaan tuossa säätiön hallintoneuvostossa. Kiitokset. Thank you. Um... Eh. Kiitos. Evelyn Regner on pyytänyt puheenvuoroa. Sydämestä kiitokset minä olen erittäin iloinen, että olette kummatkin täällä. Me emme varmastakaan voisi uskottavampia henkilöitä kuvitella tätä tehtävää varten. Tunnen tietenkin Alejandro Serkaksen erityisesti ja olen siksi erittäin iloinen. Minä oikeastaan keksi henkilöä, joka voisi enemmän sydänverellä, poliittisella osaamisella ja sitkeämmin siellä toimia. Siksi olen erittäin iloinen, että saatoin teille tänään kuulla ja toivotan teille nyt jo menestystä, mutta erityisesti juuri täällä Euroopan parlamentissa on tärkeää pysyä sitkeänä ja muistuttaa siitä, mitä kaikkea pitää tehdä, koska usein virastojen kohdalla tilanne on se, että me tiedämme, että ne tekevät hyvää työtä, mutta vähän se on niin, että kun se on pois silmistä, niin se on pois mielestä. Joten pyytäisin, että tässä tehtävässä ne aina pysyisitte vähän ärsyttävinä ja olen erittäin iloinen siitä, että tämän tehtävän hoidatte. Kiitoksia. Thank you, Mr. chambon Kiitoksia, edustaja Calvé-Chambon. Thank you, Chair. I will continue once again. Kiitoksia. Jatkan Cervantesin kielellä. Y es que si usted... Niin. Selkäsin oikeastaan tuen lähestulkoon rippikoulusta lähtien. No, joka tapauksessa Serkas äänestäisinkö häntä sitten, no tietysti huomenissa sitten hänen puolestaan äänestän ja Aldekin. Kaikki me tiedämme hänen kokemuksensa ja hänen kykynsä ja asiantuntemuksensa, mutta sanoisin näille molemmille paikalla oleville kiitokset tietysti siitä, että olette tällaisen työn taakan hyväksyneet. Ja oikeastaan äskeisen puheenvuoron puheen, puhetta jatkaisin, kun puhutaan eri laitoksista ja säätiöistä ja virastoista. Täytyy muistaa, että tietämättömyyttäkin on aika lailla ja aina odotetaan parlamentista tukea esimerkiksi vaikka monta kertaa käy niin, että tutkimuksia ei arvosteta komissiossa eikä välttämättä parlamentissakaan. Eli jos ajatellaan, että täällä nyt on joku riippumaton edustaja jossakin, niin minä kiinnittäisin huomiota nimenomaan siihen, että kyse ei ole pelkästään parlamentista, joka tekee suoraa työtä tuon kyseisen laitoksen tai säätiön kanssa, vaan tietysti täytyisi taata se, että parlament, parlamentti ottaisi paremmin huomioon näiden laitosten tekemän työn. Ja näin voisimme sitten paremmin, parempia tuloksia saada. Ja näin olen tyytyväinen siihen, että te olette kuitenkin hyväksyneet tällaisen vastuutehtävän. Kiitos. Madam McIntyre. Kiitoksia edustaja McIntyre. Kiitoksia. En oikeastaan ajatellut käyttää puheenvuoroa, mutta halusin vain toivottaa aiemmat kollegat takaisin tänne tänään. Ja on ilahduttava nähdä, että elämää on meppinalon jälkeenkin. Tuntuu lohduttavalta. No, minusta on hyvä eh, se, että olemme käyneet näitä näkemysten vaihtoja tässä kaikkien kanssa. Varmaan ensimmäistä kertaa olen Serkasin kanssa samaa mieltä. Ainakin olemme enemmän samaa mieltä tänään kuin koskaan aiemmin, kun olemme näkemyksiämme vaihtaneet. Oikein hyvä tietää siis, että meillä on kaksi hyvää ehdokasta, jotka haluavat eh, viedä näitä kysymyksiä eteenpäin. Toivotan teille siis kaikkia hyvää. Thank you all for this and uh, we will vote. Kiitoksia. No, huomenna aamulla äänestetään kello 9.15 taitaa olla. Ja toivottavasti teitä nähdään sitten tulevinakin vuosina. Kiitoksia siitä, että tulitte paikan päälle. Toivottavasti, että nautitte tästä hyvästä tunnelmasta. Se on nimittäin vielä täällä. Ja näin, kiitoksia. Käsittääkseni on päässyt kokouksen loppuun. Kiitoksia niille, jotka jaksoivat olla täällä loppuun asti. Äänestys huomenna aamulla. Jatkuu sitten aamusta. Vaikka jotkut meistä lähtevät tuonne viidenteen trilogiin, jossa käsitellään työntekijöiden lähettämistä. Muutama työtunti vielä jäljellä. Nähdään pian. Kiitos tästä päivästä.